yhteistyötä parlamentin kanssa, erityisesti FEM-valiokunnan kanssa tätä asiaa käsiteltäessä. Kiitoksia. Thank you very much, Oikein paljon kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Dalším bodem pořadu jednání je Seuraavana esityslistalla on edustaja Garcia Peresin mietintö aiheesta naisten työolot palvelualalla. Puheenvuoron saa mietinnön laatia. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Palveluala on lähes tulkoon 60, 70 prosenttia työpaikoista EU-ssa ja eh, naisista 25 prosenttia eh, on palvelualalla 83 eh, prosenttia naisista on palvelualalla ja tässä eh, mietinnössä kiinnitetään tähän asiaan huomiota ja olemme työstämässä nyt eh, tarkistuksia, joita on annettu ja tällä tavoin voimme parantaa tätä alkuperäistä mietintöä. Me Yritimme tähän mietintöön ottaa mukaan stereotypiat, stereotypiat epävarmat työsuhteet, lasikaton, koulutuksen, teknologian, sellaiset asiat, jotka ovat hyvin tärkeitä silloin, kun puhutaan naisista työelämässä. Mutta tärkeää tässä on viitata niihin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esiin tästä keskustelusta komission kanssa. Mitä tulee joustaviin työaikoihin, joustavat työajat voivat suosia tietenkin sitä, että naiset pääsevät paremmin työelämään mukaan ja voivat yhdistää perheelämän työelämän. Mutta me emme saa unohtaa, että joustavat työajat, niiden ei pitäisi olla sellaisia, että ainoastaan yritys päättää. Kyse on yhteisistä neuvotteluista ja siinä nainen voi myös olla mukana sovittamassa yhteen työelämää, perheelämää. Jos näin ei ole, niin silloin joustavuus ei ole myönteistä. Toinen kysymys, joka tuli esiin tässä mietinnössä, siihen, siinä viitattiin myös osa-aikatyöhön ja tällaisiin työsopimuksiin. Ne, ne koskevat useimmiten naisia. Se voi olla mahdollisuus, mutta ainoastaan silloin, kun mahdollisuus on naisten valinta että he haluavat tällä tavoin tulla mukaan työelämään. Ja Totta kai tämä koskee myös miehiä. Ja kun puhumme nyt perheelämän sovittamisesta työelämään, kyse on sekä naisten että miesten vastuusta. Ja eikä tätä pidä laittaa ainoastaan naisten vastuulle lastenhoito ja vanhempien hoito ja muiden hoito on tärkeä asia, ei ainoastaan naisten vastuulla. Meidän täytyy muistaa myös, että julkiset palvelut ovat tärkeitä, lastenhoito, vammaistenhoito ja tällä hetkellä 80 prosenttia näistä hoitohenkilökunnan edustajista on naisia. Meidän täytyy taata hyvät palvelut, kohtuullisen hintaiset palvelut koska nyt näyttää siltä, että ollaan huonossa jamassa monessa jäsenvaltiossa ja niin naiset eivät pääse tasa-arvoiseen asemaan työelämässäkään. Me haluamme eh, puuttua myös eh, palkkakuiluun ja palkkaeroihin. Siitä on keskusteltu monen otteeseen parlamentissa. On aivan ilmeistä, että naiset eh, ovat työssä, osa-aikatehtävissä eh, tai epävarmoissa työpaikoissa ja se johtaa siihen, että ei ole ainoastaan palkkaeroja, palkkakuilua, vaan on olemassa myös mahdollisuus että eh, eläkeoikeudet tulevaisuudessa ovat paljon pienempiä näille naisille eh, kuin miehille. Niinpä palkkakuilu on tärkeä asia, johon pitäisi komission ja jäsenvaltioiden puuttua, jotta saadaan aikaan pienemmät palkkaerot ja tällä tavoin voidaan myös mahdollistaa se, että voidaan noudattaa hyviä työpolitiikkoja, työjärjestelmiä ja tämä on tärkeä asia, ei sitä saa unohtaa. Halusimme ottaa esiin myös sen, että pitää puuttua myös palveludirektiiviin tai äitiyslomadirektiiviin. Tässä parlamentissa me olemme asian perehtyneet jo pitkän aikaa. Kyse ei ole ainoastaan äitiysvapaasta, vaan myös isyyslomasta. Ja niinpä sanoisin, että me emme voi sallia sitä, että tämä talouskriisi johtaa siihen, että työolot huononevat, koska loppujen lopuksi tästä kärsivät eniten ne, jotka ovat huonoimmassa asemassa. Ja tällä hetkellä naiset saavat eniten kärsiä työmarkkinoilla. Niinpä meidän täytyy edelleen pyytää, että komissio tekee töitä, jotta päästään tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia. Näin siirrymme käsittelyyn ilman puhujan luetteloa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Silevska. No Kiitos puhemies. Huomenna me äänestämme tästä naisten roolista palvelusektorissa. E, sehän on hyvin tärkeä asia, koska naisia on palvelusektorilla töissä hyvin paljon. Hyvin tyypillisiä e, ongelmia naisilla on ja tämä liittyy tähän pätevyyteen, jossa naiset eh, usein joutuvat vasten tahtoaan työskentelemään osa-aikaisina. Tämä johtuu hyvin suurelta osalta siitä, että naiset yrittävät yhdistää mm, elämän, perhe-elämän nimenomaan työelämään. Ja tämä infrastruktuuri, jossa huolehditaan sekä lapsista että vanhuksista – niin aiheuttaa ongelmia. Meidän täytyy nyt vedota jäsenvaltioihin, ammattiliittoihin, jotta ne ottaisivat arviotyökalut käyttöön tämän tilanteen arvioimiseksi. Ja seuraavana edustaja Vetman. Valitettavasti naiset tienaavat EU-ssa noin 16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet mutta heidän osuus on 80 prosenttia alipalkatuista. Omassa maassani vuonna 2010 naiset tienasivat noin 60 prosenttia miesten keskivertopalkasta. Kun kyse on samasta, palk- samasta työstä, niin palkkaus on eri. Ja vain 2000, vuonna 2010 Euroopan suurimmista yrityksistä omaasi hallintoneuvosto saa yhden naisen, joten naisten asemaa pitää vahvistaa. Kun puhutaan työajasta ja perhe- ja työajan yhdistämisestä on tärkeää, täytyy varmistaa myöskin koulutusmahdollisuuksia ja myöskin lastenhoitopaikkojen tarjoamista. Se on ennalta, se on edellytys toimivalle järjestelmälle. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Penjova. v odvetví služieb Kiitos. Palvelualalla noin 70 prosenttia on osa-aikaisia naisia. Siis palvelualalla on paljon enemmän naisia töitä, töissä kuin miehiä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia, koska on hyvin paljon stereotypioita, jotka ovat syvälle juurtuneet. Pidet, joitakin ammatteja pidetään naisten ammatteina ja toisia miesten. Ja usein nämä naisten ammatit eh, liittyvät siihen, että sanotaan, että ne ovat tehtäviä, joissa naiset tekevät muutenkin kotona samoja tehtäviä ja siksi palkka on huono. Palkkaero on sellainen, että noin 17 prosenttia naiset saavat vähemmän palkkaa ja 80 prosenttia matalapalkkaisista ihmisistä on naisia. 65 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneista on naisia, mutta kuitenkaan suurissa eurooppalaisissa yrityksissä johdossa heitä ei näy. Thank you very much. The next... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Upamaja. Danke, Herr Herra puhemies, kiitoksia. 83,1 prosenttia työssä käyvistä naisista toimii palvelualalla. Ja tämä osoittaa myöskin, että tässä keskitytään lähinnä pedagogiikan markkinointiin, hoitoaloihin. Kyse ei ole vain ainoastaan stereotypioista, niin kuin mietinnössä sanotaan. Naiset omaavat myöskin tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi markkinointipuolella, koska useimmiten naiset pystyvät ikään kuin ymmärtämään vastapuolen äh, aseman paremmin. Minä en usko, että olisi järkevää, että putkimiehistä tulisikin yksi, kaksi putkinaisia ja että opettajat olisivatkin enemmän, enenevässä määrin mie- äh, naisia eikä miehiä anteeksi päinvastoin niin miehiä kuin naisia, joten meidän täytyy varmistaa, että ne päätökset, joita teemme, niin eivät johda siihen, että niistä koituu enemmän haittaa kuin hyötyä naisille. Kiitoksia. Okay. Kiitoksia. Täällä halutaan esittää edustaja Obermeierille kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kysyä, että sopivatko naiset poliitikoiksi? Hyväksyisittekö, että naisia on enemmän poliitikoina? koska meillä on sovittelu ja hoiva-arvo, jota tarvitaan niin paljon politiikassa. Okei, okay, Mr. Obama. Edustaja Obama, ja olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten sanoin, Kuten sanoin, naiset ikään kuin pystyvät ymmärtämään vastapuolen paremmin kuin miehet, ja minä uskon, että tästä olisi hyötyä myöskin politiikassa. Tietenkin politiikassa johtotason tehtävissä, niin kuin täällä sanottiin, on tärkeää, että ei tarvittaisi kiintiöjärjestelmää. Minun mielestäni kiintiöiden kautta ei asiaa pitäisi lähestyä ja kollega on aivan oikeassa sanoessaan, että sama palkkaisuus olisi todellakin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä olisi vielä toinenkin sininen kortti. Sen esittäisi edustaja Cheskova. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? reagovat na jednu věc, kterou eh, vy jste řekl, a to jest... Eh, aivan kuten te sanoitte, on nimittäin kysymys siitä, että, että jos pitäisikö... Te sanoitte, että, että enemmän esikoulussa miesopettajia. Siis miksi ei pitäisi olla näissä esikouluissa enemmän miehiä? Kuinka usein itse olette olleet siellä paikalla – ja kuinka paljon näitä mieskollegoja siellä oli. Nimittäin minun kokemukseni mukaan on niin, että kun sellaisessa paikassa kun, kun esikoulu, niin kyllä siellä on myös miehiä. Ja onkin hyvin tärkeää, että työ jakautuu. Tämä on siis kysymys. funktioniert. Ja, danke für die... Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Sanoin selkein sanakääntein, ettei tässä väkisin kannata yrittää tehdä jotain. Olisi tietenkin hienoa, jos naiset ja miehet innostuisivat eri aloista, mutta emme voi ketään pakottaa mihinkään. Mutta tärkeää on, että meidän täytyy antaa arvoa näille eri ammattialoille imagoa parantamalla, palkkausta kehittämällä, niin minä uskon, että silloin sekä miehet että naiset ovat yhtä lailla halukkaita ja kiinnostuneita näistä ammateista ja näin voidaan ratkaista myöskin tämä mainittu ongelma. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana edustaja Basescu. Kiitoksia puhemies. Ei sillä väliä, onko nainen vai mies. Työolosuhteiden pitää olla samat. Ja useimmissa jäsenvaltioissa on eroja, varsinkin mitä tulee naisten työhön pääsyyn, mutta myös palkkoihin. Minun on pakko huomauttaa, että 2010 ainoastaan yhdessä suuressa Mm, yrityksessä oli nainen hallituksen puheenjohtajana. Ja naisten pitäisi lähteä mukaan myös oikeuden, oikeusalalle. Ja palvelualalla naisten kohtelun pitäisi noudattaa ilon perussopimuksia ja tähän mukaan lukien perusoikeuksien sopimukset. Kiitoksia. Much. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Zaborska. Ďakujem, Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Minä tiedän, että hyvin paljon ongelmia tällä eh, sektorilla on. Me tarvitsemme enemmän opettajia, enemmän lääkäreitä, enemmän naisia heidän joukkoonsa Ja yrityksissähän on paljon enemmän johtajia kuin johtajattaria ja sitä tilannetta pitää muuttaa. Naisilla täytyy olla mahdollisuus yhdistää ura ja perheelämä. Ja hyvin tärkeä kysymys onkin se, että onko lääkäri nainen vai mies. Kolme neljäsosaa naisista tulee olemaan töissä vuonna 2020. Ja on hyvin tärkeää, että opettajat huolehtivat opetuksesta ja sitten sosiaalipalvelut vanhuksista. Kotiäidit eivät valitettavasti saa samaa huomiota. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Cheskova. Vážený pane předsedo, eh, je faktem, že stále existuje... Herra puhemies, kiitoksia. Faktahan on, että on olemassa ammattialoja, jotka ovat eh, naisten hallussa. Ja tämä johtuu myöskin stereotypioista, joita yhteiskunnassa on olemassa. Pitää paikkansa, että naiset nauttivat pienempää palkkaa kuin miehet. Ja kyse on sekä horisontaalisesta että vertikaalisesta eriarvoisuudesta. Kun puhumme palvelualasta, niin silloin puhumme sellaisesta alasta, joka ei nauti kovinkaan suurta arvostusta. Hoiva-alaa tulisi arvostaa enemmän. Me tiedämme, että näitä työpaikkoja tarvitaan. Niitä ei voida korvata millään. Sääntelyä ei kaivata ainakaan liikaa. Olen pitkälti samaa mieltä kuin esittelijä. Ja olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme joustavaa työaikaa, mutta mitä en voi hyväksyä on se, ettäpä, että Euroopan unioni laatii uusia ehdotuksia, joilla pyritään puuttumaan sääntelyyn. Esimerkiksi palvelusta puhuttaista, joita tarvitaan kotitalouksille, niin näitä palveluja tarjoavat pienet yritykset, jotka eivät voi toimia sääntelyn alla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Miranda. Gracias, presidenta. Señor comisario, señora... Kiitoksia puhemies. Kiitos tästä mietinnöstä. On aivan totta, että Euroopassa suurin osa naisista on palvelusektorilla, mutta suurin osa naisista eh, heillä on epävarmat työpaikat ja osa-aikaiset työpaikat. Heidän työtään ei arvosteta, heille maksetaan eri tavalla kuin miehille ja heillä on pimeitä töitä. Eh, naisten Naisille ei ole hyötyä siitä, että meille tulee joustoa työaikaan näitä, näiden uudistusten kautta, joita jäsenvaltioissa on. Esimerkiksi Espanjassa siinä puuttuu edelleen oikeuksia. Naiset haluavat oikeuksia myös palveluilla. Kiitos. Sitten rouva Tikau. Euroopan unionissa 80 prosenttia naisista tekee työtä palvelusektorilla ja, ja lähes sama määrä osa-aikatyöpaikoista on täytetty naisilla. Meidän täytyy nyt valmistella strategioita ja valmistella sellaisia toimia, jotta naisia, naisten tilannetta voidaan kohentaa. Vaikka on paljon naisia, jotka käyttävät eh, internettiä, ja muita välineitä, niin kuitenkin eh, naisten mahdollisuudet eh, löytää korkean tasoisia työpaikkoja eivät ole riittävät. Tarvitaan teknologia-alalla, tietotekniikassa mm, ilmaiskoulutusta ja täytyy käyttää eurooppalaisia rahastoja sen hyväksi, että IT-teknologia tulee tutuksi myös naisille. Täytyy myös eh, auttaa naisia löytämään työtä. Sitten me siirrymme, eh, sitten me siirrymme komissaarin puheenvuoroon. Thank you very much. Kiitos. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, minä haluaisin kiittää esittelijää Garcia Peresiä tästä hyvästä työstä, jonka hän on tehnyt. Tämä mietintö on hyvin laaja ja antaa tarkan kuvan sen, jonka komissiokin voi jakaa. Naisten tilanne on sellainen, että, että työelämässä he eivät ole aivan samassa asemassa. Ja on hyvin selkeitä tällaisia roolimalleja ja naiset kun joutuvat yhdistämään perhe-elämän työhön, niin se aiheuttaa vaikeuksia. Täytyy katsoa, kuinka naisten työllistävyystilannetta voidaan kohentaa. Meidän täytyy puuttua asiaan kiireellisesti. Se, että nainen saa lapsen, se ei saa tarkoittaa sitä, että nainen joutuu työelämän ulkopuolelle. Sitten palkkakuilut ja kaikki esteet, jotka naisilla on, kuten maahanmuuttajanaisilla, nämä ovat kaikki asioita, joita vastaan pitää taistella. Tämä on hyvin korkealla siellä komission poliittisella agendalla. Ei kuitenkaan ole mitään eh, selkeitä eh, työllisyysmääriä, vaan siellä puhutaan vain siitä, että 75 prosentin työllisyystaso pitäisi toteutua 2020. Tässä strategiassa on myös eh, määritelty köyhien määrän väheneminen. 20 miljoonaa olisi korkein määrä, mutta katsotaan kuinka tässä käy. Eurooppalaisen ohjausjakson myötä on politiikkaa kehitetty. Ja ensimmäinen vaihe oli se, että me tarvitsemme tällaista poliisimiksiä, joka on niin laajaa, että se ottaa huomioon palkkakuilut ja muut asiat. Maiden välillä on hyvin paljon eroja, mitkä on otettu esiin. Täytyy katsoa, kuinka hyvän tasoiset hoivapalvelut saadaan järjestettyä, kuinka verojärjestelmä tämän kestää. Ja täytyy myös palkkaeroja vastaan taistella. Komissio on tarkastellut näitä toimia, mitä jäsenvaltioissa on tehty ja komissio on havainnut, että vielä lisätoimia tarvitaan. Komissiolla on työvälineitä, joiden myötä se voi auttaa maita suunnittelemaan toimia lisää. Naisten tasavertainen kohtelu, siihen voidaan käyttää aloitteita, jotka korostavat sitä, kuinka yhteiskunnan tulee olla tasaveroisempi. Meidän ajatuksemme näkyvät strategiassa ja täällä on hyvin laaja-alaisia kysymyksiä mukana. Yksi asia on palkkakuilu. Meidän täytyy puuttua syihin, jotka ovat sen takana ja meidän täytyy olla tehokkaampia. Komission kertomus tasapalkkaa direktiivistä on tullut ja komissio on tehnyt hiljattain aloitteen, jossa pystytään yrityselämässä ottamaan huomioon nämä erot. Kouluttaminen yrityksissä ja yrityksille on yksi hyvä keino. Lisäksi täytyy muistaa, että 2013 on tasapalkkapäivä jälleen vietettävänä. Tämä kertoo siitä, kuinka me olemme sitoutuneet asiaan ja kuinka me haluamme mennä eteenpäin tälläkin sektorilla. Kun tiedämme, että kehitys ei ole ollut tasaista tähän asti, niin komissio harkitsee vielä uusia toimia. Sitten toinen on tämä työllisyyssopimus, joka liittyy integroitumiseen työelämään. Tämän myötä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä uudistusohjelmissaan omia suunnitelmia sillä tavalla, että työpaikkoja syntyisi. Ja näitä työllistymismahdollisuuksia täytyy rakennerahastoilla tukea. Parempaa hallintoa ja parempia puitteita sillä tavalla, että naisten työllistyvyyttä voidaan tukea. Sektorikohtainen lähestymistapa on se, Eh, sellainen, että myös IT-sektoria kehitetään, jotta profiilit monipuolistuvat. Sitten kolmanneksi, työ on paras keino estää syrjäytymistä yhteiskunnassa. Nyt kun kriisiaika on käsillä, meidän pitäisi sosiaalista osallisuutta eh, huomioida enemmän meidän täytyy miettiä, minkälaisia sosiaalipalveluita tarvitsemme, jotta pitkän aikan haasteisiin voidaan tarttua sillä tavalla, että naiset pääsevät työmarkkinoille. Minä uskon, että nämä määräykset ovat sellaisia, että ne vaikuttavat kentällä ja tällä tavalla palkkarot vähenevät. Kiitoksia komissaari. Tässä sitten keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna kello 12. Täällä on seuraavana sitten Kyriakos Trantfiliadisin mietintö